Puhemies. Afternoon. Hyvää iltapäivää. Istunto jatkuu. Eilisen istunnon pöytäkirjat ja hyväksytyt tekstit ovat käytettävissä. Onko kommentoitavaa? pöytäkirjat on näin tullut, ovat näin ollen ja Sitten seuraava kohta esityksestä vaan keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratia- ja oikeusvaltion periaatteiden leikkauksia, loikkauksia koskevista tapauksista. Ensimmäinen keskustelu käydään Kongon demokraattisesta tasavallasta ja siellä joukko raiskauksista Eteläkivun maakunnassa. Minulla listani on kadonnut. Aloitamme ensimmäisellä laatijalla, herra Tenok. Kongon tasavalta on ristiriitainen ajatus. Se ei ole demokraattinen eikä se aina toimi tasavaltana. Me voisimme toivoa, että hallitus tekisi jotakin, jos näin olisi, raiskausten estämiseksi ja syyllisten oikeuteen tuomiseksi, mutta hallituksella on vähän valtaa suuressa osassa maata. Etelä-Kivun maakunnassa on surullinen kappale taas käyty tätä väkivaltaista historiaa. Nämä rikokset ovat entisten kapinallisten tekemiä. He ovat liittyneet kansalliseen armeijaan, sitten karanneet. Ja ehkäpä nämä syylliset eh, tuskin koskaan pääsevät oikeuden eteen. Kuitenkaan meidän ei pitäisi sietää tällaista rangaitsemattomuutta. Sitä ei voida hyväksyä. Ja tällaisten hirvittävien rikoksien tuomitseminen olisi edes pieni toivon kipinä näillä alueilla. Uhrit eivät unohda tätä. Kiitoksia. Seuraava kirjoittaja on herra Romeva Rueda. Uh, Kiitoksia. Nyt pitää muistuttaa itsemme siitä, että me olemme kaikki vastuussa tavallaan, mitä tapahtuu, koska on olemassa YK päätöslauselma, jossa korostetaan vastuuta, joka kuuluu kaikille valtioille. Niiden pitää lopettaa rankaisemattomuus ja asettaa syytteelle vastuulliset rikoksista ihmisyyttä vastaan ja sotarikoksista, erityisesti myös ne, jotka liittyvät seksuaaliseen ja muun tyyppiseen väkivaltaan naisia ja tyttöjä vastaan. Nyt on tullut aika mennä pidemmälle kuin vain tuomita vastuu pitäisi kantaa Kongon hallituksessa, YKssa, YK pitäisi ryhtyä konkreettisiin toimiin ja EU myös, että lopetetaan nuo hirvittävyydet. Mitä tulee Kongon hallitukseen esimerkiksi, sen pitää sen pitäisi antaa asialle kansallinen prioriteettiasema ja saada aikaan mekanismeja, kutta perinteisiä oikeusjärjestelmiä kaukaisiin kyliin. Sitten pitä, sen pitäisi järjestää myös kansallisia kampanjoita jotta lisättäisiin ihmisten tieto, tietoisuutta näistä joukkoraiskauksista. Sitten komissiolle sen pitäisi tarkistaa, sen on aika tarkistaa maastrategia-asiakirjaa ja ongelmat, jotka liittyvät Kongoon tavoitteena ottaa seksuaalinen väkivalta ja joukkoon kansalliseksi prioriteetiksi, jotta sieltä tulisi rangaistus. Ja korostaen sitä, että EUn kehitysrahastosta pitäisi myöntää varoja prioriteettiasiana, että voitaisiin antaa lääkinnällistä ja muunlaista tukea uhreille, jotka ovat joutuneet kärsimään tällaista väkivallasta ja antaa mm, lisää sanavaltaa naisille ja, ja tytöille, jotka ovat kärsineet tästä. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraava laatija Rose Reifler, minuutti. Euh, Cher collègue, une fois de plus... Hyvät kollegat, jälleen kerran valitettavasti tämä parlamentti joutuu tuomitsemaan massiiviset raiskaukset, joita usein tehdään Kongon demokraattisessa tasavallassa. Microphone, could you... Voitteko siirtyä seuraavaan mikrofoniin? C'est bon? C'est bon? Toimiko nyt? Excusez-moi. Anteeksi, rouva puhemies, hyvät kollegat, jälleen kerran valitettavasti meidän parlamenttimme joutuu tuomitsemaan raiskaukset, joita usein tehdään rangaistamattomasti Kongon demokraattisessa tasavallassa, erityisesti Eteläkivun maakunnassa. Tässä ei ole onnistuttu YK vakauttamisoperaation puitteissa tehdä tarpeellisia toimenpiteitä siviilien suojelemiseksi me olemme saavuttaneet vain pienen osan uhreista ja koordinaatiota ei ole onnistuttu tekemään. On erittäin tärkeää, että rahoitus säilytetään näiden uhrien auttamiseksi. Eteläkivun konfliktissa on tärkeää löytää aseellinen ratkaisu, mutta tämä on epäonnistunut. Se voi olla vain poliittinen ratkaisu ja on valitettavaa, että kansainvälisellä yhteistyöllä ei ole ollut tässä rohkeutta toimia. Medioilla on myöskin tärkeä rooli, mutta ne eivät ole sitä aina täyttäneet, jotta ihmisten liikkeellepano olisi vahvaa. Ja tässä julkinen mielipide on tärkeässä asemassa. Kiitos. Kiitoksia. Sitten seuraava laatija, Rova Schalke, minuutti. Kiitos, puhemies, kollegat nämä laajat rais, raiskaukset ja rikokset ovat rikoksia ihmisyyttä vastaan. Ja demokraattisen, Kongon demokraattisen tasavallan alueella tehdyssä selvityksessä meidän täytyy rohkaista parempia säädöksiä. YK täytyy myös lähteä riippumattomaan tutkimukseen, jotta me saamme tietää, miten laajuisia nämä, minkä laajuisia nämä tutk- rikkomukset ovat. Kansainvälisen yhteisön, kuten myös media, kantaa merkittävää roolia seksuaalisen väkivallan ja raiskauksen estämisessä, mutta Kongon täytyy priorisoida tämän, tämän seksuaalisen väkivallan lopettamisen. Ja usein uhrit eivät uskalla puhua ja silloin, ja silloin kun he puhuvat, he vaarannoivat, he sulkeutuvat pois yhteisöstään. Tässä on niin paljon ongelmia että Kongossa, että meidän täytyy olla erittäin valppaita joka tapauksessa. Me emme saa koskaan sallia tällaisten sy- tilanteiden syntymistä, että raiskaus on rutiinia, jossa sadat, sadat tuhannet ihmiset, erityisesti naiset, kärsivät hiljaisuudessa. Ja me tarvitsemme enemmän läpinäkyvyyttä konfliktitilanteisiin meidän täytyy käyttää IKT, IK-tekniikkaa, jotta voitaisiin estää tällaiset konfliktit Kongon tasavallassa. Kiitoksia. Sitten lopuksi eh, Rouva de Kaiser, puolitoista minuuttia. Merci, madame. Kiitoksia, puhemies suuttumuksen sulla tuntuu, koska raivolla palaan tähän raiskattujen naisten kysymykseen itäisessä Kongossa. Tämä ei ole ensimmäinen kerta ja vieläkään ei pystytä tekemään mitään tälle asialle. Haluaisin yksinkertaisesti sanoa sen, että en voi uskoa tähän rankaisemaan tai kyvyttömyyteen. On lueteltu, mitä on päätetty YKssa. Monuskosta on ollut puhe, että on laki, joka on valmistella tällä hetkellä Kongossa, jo koskien erityistuomioistuimia tämän tyyppisissä tapauksissa on sanottu, että tässä on kyse ne, ne poliittiset neuvottelut, joita tarvitaan tässä osassa maata, jossa sisällissota edelleen jatkuu, mutta on yksi asia, mikä inhottaa minua vielä enemmän kuin mikään muu. Me olemme vierailleet näiden naisten luona, olemme kuulleet heitä täällä parlamentissa. Ne, joita on raiskattu, heillä ei ole oikeus aborttiin. On lapset, jotka ovat syntyneet raiskauksesta ja koko yhteisö hylkää heidät ja torjuu. Tämä on varsinainen draama. Älkää uskoko, hyvät kollegat, että otan abortti kysymyksen esille kirjassa kysymyksessä. Suurimmassa osassa lainsäädännössä, jotka kielletään abortti, niin raiskaus on kuitenkin poikkeus, mutta vielä näin ei ole Kongossa. Ja nämä sata, sata, sata naista ja muuta, joita tapasimme, he saavat lapsia, joita eivät halua ja jotka sitten, joita hylitään ja he kuuluvat näihin hylättyihin katala, katulapsuihin ja katulapsiksi joutuvat. Haluaisin tätä ei voida mitenkään hyväksyä. Thank you. Kiitoksia. Sitten poliittisten ryhmien puheenvuorot. Ensinnäkin EPPn puolesta herra Kasmarek, minuutti, olkaa hyvä. Pani przewodnicząca, szanowni państwo, Puhemies. Puhemies. Hyvät naiset herrat, tilanne Eteläkivussa on erittäin vaikea. Konflikti on jatkunut jo monia vuosia ja tämän tuloksena päivittäin tapahtuu väkivallan tekoja. Tämän vuoden alusta äh, Lääkärit ilman rajoja ovat onnistuneet auttamaan monia raskausten uhreja. Olen samaa mieltä De Kaiserin kanssa, tämä on erittäin turhauttavaa Itä-Kongossa. Raiskausten määrä jatkaa kasvuaan ja meidän täytyy puhua siitä. Seksuaalinen väkivalta on jotakin, mitä me emme voi hyväksyä, emmekä me voi olla hiljaa. Armeija ei tee paljoakaan auttaakseen uhreja, sitä ei ole hyvin koulutettu, sillä ei ole aseita ja välillä armeija myöskin syyllistyy raiskauksiin, eli meidän velvollisuutemme on auttaa uhreja sen sijaan, että kuluttaisimme 7 miljoonaa euroa Kongon vaalien seuraamiseen tarkkailuun. Meidän pitäisi antaa tämä raha näiden syyllisten oikeuteen tuomiseksi. Kiitoksista SND-ryhmän puolesta Ruva Gomes minuutti. Teille seksuaalinen väkivalta Eteläkivun maakunnassa. Siitä on vastuulliset henkilöt. tämä vastuulliset henkilöt täytyy saattaa vastuuseen. Tämän ei, tätä ei saa jatkaa. Se ei saa toistua. Meidän täytyy todellakin priorisoida tämä asia joka, kaikissa suhteissa tämän maan suhteen. Meidän, meidän täytyy myös nimetä syylliset ja meidän täytyy myös todeta erityisesti poliisin ja turvallisuusvoimien omaiset ja so, armeijan, so, armeijan kuuluvat ovat vastuullisia. Meidän täytyy ryhtyä toimimaan Kongon viranomaisten suuntaan. Meidän täytyy san, puhua ihmisoikeuksista ja ihmisoikeusrikkomuksista. Meillä on jälleen dramaattinen tapahtuma Kinshasan lentokentällä ja viranoma, Angolan viranomaiset ovat laatineet mustan listan henkilöistä, joita, joita vainitaan, mutta ne ovat kaikki ihmisoikeusrikkomuksia Kongossa. Ja täytyy sanoa, Shikaja täytyy, tai EU täytyy toimia sen puolesta, Alden puolesta, sitten Rova Bilbao minuutti. Kiitoksia puhemies. Jälleen kerran naiset joutuvat suuriksi konfliktien uhreiksi. Kongo on alkanut harjoittaa uudestaan tällaista toimintaa ja pyrkii tuhoamaan vihollisen tällä tavalla. Tässä on pelissä myös taloudelliset edut, jotka löytyvät konfliktin takaa, jossa päättäväisempi toiminta kauppakysymyksiä, kun käytämme näitä tuotteita, jotka peräisin täältä, puhun näistä konfliktimineraaleista, näin voitaisiin vaikuttaa rauhaan tätä kautta. Minä pyydän, että valvottaisiin päättäväisemmin tätä puolta asiassa ja tuen tätä päätöslauselmaa, jossa korostan demokratiaa. Näin voitaisiin välttää sota ja väkivalta. Uskon, että on hyvä muistuttaa siitä, että tässä pyydetään enemmän rohkeutta Euroopan toimielimiltä myös, kun se annetaan tukea poliittisille prosesseille, jotka yleensä onnistuvat lopettamaan tällaiset konfliktit. Minä toivon, että näin on myös meidän, että me pystymme toimimaan samalla tavalla. Kiitoksia. ECR-ryhmän puolesta herra Czarnecki, minuutti. ale jednak jeste... Me, meitä on hyvin vähän täällä tänään, mutta me olemme täällä kaikesta huolimatta ja me pyydämme että Euroopan puolesta meitä kuultaisiin. Me puhumme yhdestä maailman köyhimmistä maista, jossa vallitsee toisaalta anarkia ja toisaalta hallitusvalta on erittäin vahva sillä heillä on kaikenlainen valta kasattu samoihin käsiin. Poliisi tai armeijan edustaja voi välillä päättää ihmisten elämästä ja kuolemasta, ja tämä on hirvittävää. Haluaisin sanoa, että Euroopan parlamentti on jälleen kerran käsittelemässä tätä asiaa. Ja jälleen kerran me teemme hyvin vahvan vetoomuksen Kongon demokraattisen tasavallan hallitukselle ja pyydämme, että se suojelisi omia siviilejään. Lopulta haluaisin sanoa, että todellisuudessa, kuten herra Kaczmarek sanoi, meidän täytyy ajatella niitä tapoja, joilla eurooppalaisten veronmaksajien rahoja käytetään. Kiitos. EFD-ryhmän puolesta herra Belder, minuutti. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Slechts enkele uren geleden Kiitoksia puhemies. Vain muutama tunti sitten olin puhelinyhteydessä erääseen alankomaiseen aputyöntekijään, avustustyöntekijään kivussa. Hän, hän kertoi, hän sitä tiedusteli, minkälainen esitys on syntymässä. Ja, ja tässä vaaditaan kansainvälistä huomiota, meidänkin huomiota me vaaditaan niin, että nämä julmuudet, tämä seksuaalinen väkivalta ei jää vaille rangaistusta. YK on Monosko on paikalla, sen pitäisi toimia ennaltaehkäisevästi ja meidän täytyy ehdottomasti lopettaa, katkaista tämä, äh, katkaista tämä vaikenemisen ketju. Herra komissaari, minä esitin eilen lehdistötiedotteen, jossa esitetään tutkimuksia, äh, äh, vääritään tutkimuksia tällaisissa väkivallan teossa. Kiitoksia. Sitten herra Ober, Obermeier, NI-ryhmän puolesta. Puoli, kaksi ja puoli minuuttia. Kiitoksia puhemies. Rikokset inhimillisyyttä vastaan Kongossa on silloin valitettavasti 50-vuotinen perinne. Kautsu ja norsullu olivat, olivat tuotteita, joita, pakotet, joiden, joiden takia ihmiset joutuvat orjuuteen. Kuitenkin Äh, silloin kun, silloin kun, silloin kun näihin tavoitteisiin ei päästy, näitä, näitä käytännössä orjia, työskentelijöitä rangaistiin, ruoskittiin. Eh, Euro, tuolloin Eurooppa oli siirtomaa Eurooppa. Tällainen väkivalta luo tietenkin kehä, joka yltää yli sukupolvien rajojen ja synnyttää uutta väkivaltaa. Tämä konflikti on rajaton ja tästä tämä vaatii paljon uhreja ja se alentaa ihmisarvoa näiden suoranaisten uhrien lisäksi myös kokonaisia perheitä. Tämä myös aiheuttaa psyykkisiä vahinkoja erityisesti silloin, kun tällaisen joukkoraiskauksen seurauksena syntyy ras, naiset joutuvat raskaaksi. Lisäksi Kongon kyvyttömyys on hoitaa omaa armeijaansa ja asettaa syylliset tuomioistuimeen. Ja hyvin harvoissa tapauksissa silloin, kun nainen valittaa hänen kohtalostaan, niin hän juurikaan oikeutta saa. Ja me emme saa hyväksyä epäinhimillisyyttä me, tässä tarvitaan valtava, erityisesti, voimakasta erityisesti rahallista painostusta Kongon suuntaan ja meidän täytyy osoittaa, että Eurooppa vaalii Kongon rikkauksia, mutta myös vaatii oikeutta kansalle. Kiitoksia. Sitten yksittäiset puhujat. Ensimmäiseksi rouva Makovai. Thank you. Kiitoksia. Puhemies, ne, jotka tuomitsevat rikosta tapahtuu eteläkivussa ja seksuaalisen väkivallan äh, sotakeinona on todettu, että 40 raiskaus tapahtuu päivittäin siellä ja varsin usein tekijät ovat joko sotilaita tai muuten liittyvät jotenkin armeijaan lääkinnällinen, sosiaalinen, oikeuden apu, kaikki tätä puuttuu kipeästi, eivätkä rikosten tekijät koskaan saa rangaistustaan. Meidän täytyy suojella uhreja. Tähän mennessä on 170 todistajaa, jotka voivat osallistua riippumattomaan puolueettomaan tutkimukseen, jotta voidaan sitten rangaista väkivaltaisuuksien tekijät tässä kuussa me vaadimme, että tämä tilanne loppuu, jotta rankaisemattomuuden kulttuuri päättyy. Minä vetoan komission, jotta se antaisi lisävaroja, jotta taistellaan, taisteltaisiin seksuaalista väkivaltaa vastaan, että voitaisiin antaa lisäapua uhreille. Ra- EUn harjoittama rahoituksellinen painostus täytyy ottaa käyttöön. Thank you, Kiitoksia rouva puhemies. Nämä rikokset, rouva puhemies, ovat kaikkien hirvittävimpien rikosten joukossa ja Kongon demokraattisessa tasavallassa ne leviävät kuin epidemia. Kansallinen tai kansainvälinen ponnistelu ei ole onnistunut sitä ehkäisemään ja tämä rangaitsemattomuus erityisesti silloin, kun YK joukkoja on läsnä eikä pysty tätä estämään, on jotakin, mitä emme voi hyväksyä. Euroopan unionin pitäisi antaa esimerkki ja löytää tapoja auttaa uhreja heidän perheitään ja tuoda syylliset oikeuden eteen. Myöskin nämä joukot, jotka pystyvät halvasta työvoimasta hyötymään, heidänkin pitäisi pystyä osallistumaan tähän työhön. Kiitos. Edustaja Kiitoksia puhemies. Tämä on varsinainen murhenäytelmä ja skandaali. Sieltä on tapahtunut eniten raiskauksia maailmassa täällä raiskataan sen takia, että on luonnonvaroja, niistä taistellaan. Ja sitten raiskataan sen naisia ja lapsia erityisesti. 170 naista raskattiin viime kesäkuussa ja tämä on ihan uskomaton. Aiheuttaa val- valtavaa murhetta äh, myös lapsille, jotka syntyvät tätä kautta meidän täytyy yrittää tehdä kaikkemme, jotta voisimme saada jotakin järkeä tähän tilanteeseen ja malttia erityisesti, jotta hallitus Kongossa taistelisi, tekisi tästä kysymyksestä kansallisen prioriteetin, taistelisi myös rankaisemattomuutta vastaan ja veisi tuomioistuimen eteen syylliset. Kiitoksia Rova Krety. Minuutti, olkaa hyvä nu este prima dată când aducem în atenție situația din Congo. Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun me keskustelemme tästä tilanteesta Kongossa ja kun me tuomitsemme nämä julmuudet, joita on tehty ja myöskin passiivisuuden, jota Kongon viranomaiset ovat osoittaneet. Viiden viimeisen kuukauden aikana vain 12 armeijan henkilöä on tuotu oikeuden eteen ja raportteja, joita on tehty, paikalla. Nämä raportit puhuvat noin 200 tuhannesta raiskauksen uhrista ja 48 raiskausta tapahtuu päivittäin. Tämä rangaitsemattomuus on jotakin, mitä ei voida hyväksyä. Raiskaus on tabu. Nämä naiset hylätään, heidän yhteisönsä hylkää heidät. Ja nämä naiset, jotka ovat ilmoittaneet, että heidät on ranga- raiskattu, he voivat auttaa meitä. Pyydän komissiota kiinnittämään huomiota lääketoimiin, jotta voisimme auttaa näitä uhreja. Ja haluaisin kansainvälistä tuomioistuinta Kongon tilanteen ratkaisemiseksi. Tämä on ainut tapa toimia, muuten rangaitsemattomuus jatkuu. Ja haluaisimme myöskin, että nämä uhrit voisivat saada turvapaikkoja Euroopasta. Kiitoksia.

Uh, Kiitoksia, herra Repo

suuttunut näistä tapahtumista Kongossa, mutta ikävä kyllä viimeisen 20 vuoden aikana Kongossa on ollut niin paljon väkivaltaisuuksia uhreja, enemmän kuin missään siellä on syntynyt uhreja toisen maailmansodan jälkeen. Tämä on varsin surullinen perinne, joka siellä on voimassa, mitä ihmisoikeuksien, rikkomuksiin ja muihin. Meidän pitää osoittaa solidaisuutta, pyrkiä rangaisemaan pahan tekijöitä ja myös löytää kestäviä ratkaisuja vaikeaan tilanteeseen mutta tarvitaan nopeutta. EUn täytyy antaa rahoitusapua, jotta voidaan toimia seksuaalista väkivaltaa vastaan. Uhreja pitää voida auttaa. Ykkösprioriteettina pitää olla lääkinnällinen hoito asianmukaisella tasolla. Ja naisten, naisten kuntouttaminen. Kiitos. olisi loppainen puhemies. Meillä oli kaksi kertaa ihmisoikeusalivaliokunnassa naisvaltuuskunta itse kivusta Molemmilla <clears throat> kerroilla he kerrottivat meille näistä julmuuksista, mutta myös siitä, mitä he tekevät, jotta tekijät saadaan oikeuteen ja miten eh, he järjestävät naisten elämistä. Valitettavasti viime viikolla joudumme kuulemaan eh, näiltä edustajilta jotka uskottavasti kertoivat, että, että valitettavasti viime vuonna ei ollut mahdollista, että EUn edustaja Kongossa olisi tavannut näitä naisia ja, ja olisi kuunnellut heitä, mitä he olisivat, he olisivat kerrannassa sitä halunneet. Päinvastoin meille kerrottiin, että jopa nykyisiäkin projekteja on jäädytetty. Siksi minä yhdistän tämän kysymykseen myös komissiolle että äh, tätä pitäisi selvittää ja pitäisi oikaista tilanne, koska olisi huono juttu, että jos tällaiset pienet projektit, jotka kuitenkin on tähdetty uhrien auttamiseen, jos niitä ei voida jatkaa. Kiitoksia. Kiitoksia.

Äh, äh, Kongossa on puutteita oikeusjärjestelmissä ja näiden äh, ryhmien julmuudet jäävät rankaisimatta. Siksi minusta on hyvä, että YK turvallisuusmissiota jatketaan vuoteen 2012, mutta haluan myös esittää YK pääsihteerin erityisedustajalle Kongossa vetoomuksen, että mandaattia pannaan täytäntöön johdonmukaisesti, jotta naiset, naiset eivät enää joudu raiskatuiksi ja jotta kokonaiset perheet eivät joudu vaistoamaan tätä, kokemaan tätä, totema, kokemaan tätä väkivaltaa. Me tarvitsemme päätöslauselmia ja toimenpiteitä, jotka näkyvät koko maailmassa, mutta Kongossa me olemme oikeastaan hieman heikommassa asemassa. Me muistamme vuoden 1998-2003 välisen tilanteen, jossa 5,5 miljoonaa ihmistä menehtyi, 2 miljoonaa karkoitettiin. Meidän täytyisi käyttää päätöslauselmia näiden miesten, naisten ja lasten rauhallinomaisen elämisen turvaamiseksi. Kiitos. E, válečné zločiny, jako je hromadné Sotarikokset, kuten joukkoraiskaukset, pakkoprostituutio ja muut vastaavat teot ovat pahimpia ihmisoikeusrikkauksia. Ne aiheuttavat Kongossa sen, että uhri suljetaan yhteiskunnan ulkopuolelle ja on erittäin hälyttävää, että rangaitsemattomuutta näin vahvasti on vallalla on tarpeen aloittaa uhrien suojelu. Meidän pitäisi aloittaa objektiivisia tutkimuksia liittyen näihin väkivaltaisuuksiin ja hallituksen pitäisi aloittaa tutkimusohjelma, komission pitäisi vapauttaa varoja ja meidän pitäisi myöskin merkitä kivun alueen mineraaleja sisältävät tuotteet. Kiitos. Sedintä. Kiitoksia puhemies. Tietysti omasta puolestani olen myös tutustunut tutkimuksiin, joissa kerrotaan raiskausten määrästä tällä hetkellä Kongosta, mutta mielestäni ehkä vakavinta on se, mitä Rovade Keiser sanoi, joka on se paikan päällä ja nähnyt kaiken tämän kärsimyksen kaiken kauhun, jota tämä herättää naisten parissa, lasten joukossa. Näiden tilanteiden pitää voida päättyä ja me vaadimme tiukasti, että näin tapahtuu. Kongon viranomaisten täytyy ryhtyä kaikkiin tarvittaviin tutkimuksiin ja rangaista syyllisiä ja samalla tavalla pitää myön, antaa psykologista, lääketieteellistä, juridista apua kaikille uhreille, joiden pitää voida osallistua suojeluohjelmiin. Kansainvälinen yhteisö, erityisesti naisjärjestöt, niiden pitää reagoida ja lopettaa tällainen tilannekomus. Finally, Mr. Ehdottomasti viimeisenä herra Cashman. Thank you, Madam President. Uh... Kiitoksia rouva puhemies. Puhun hyvin lyhyesti. Nämä massiiviset raiskaukset, näitä on jatkunut jo yli kymmenen vuoden ajan ja siksi meidän täytyy ryhtyä toimiin. On erittäin tärkeää tukea kansalaisjärjestöjä, jotka tukevat uhreja, mutta haluaisin pyytää komissiota tekemään aloitteen, joka on kuin Dodd-Frankin Yhdysvaltojen aloite liittyen näihin konfliktialueelta saataviin mineraaleihin ja aineisiin. Näin me voisimme saada syyllisiä vastuuseen. Kyseessä ei ole se, että jäsenmaat eivät halua tehdä mitään meidän ja komission täytyy johtaa tätä työtä. Kiitos. Kiitoksia. Sitten komissio, komissaari Damanaki. Thank you, Madam Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kaikkia parlamentin jäseniä heidän osoittamastaan mielenkiinnosta ja äh, hyvästä suhtautumisesta. Tietysti olemme kaikki kauhustuneita hirvittävistä uutista, joita kivusta tulee, missä joukko aseistuneita ovat raiskanneet systemaattisesti suuren määrän ihmisiä. Ilmeisesti nämä rikokset ovat entisiä Mai Mai-armeijan jäseniä, jotka ovat äh, paineet armeijasta. Ja heidän kuntouttamisensa ei ole tavallaan onnistunut kerrottu loppuun. Tämä on järkyttävä rikos ja tämä koskee meitä kaikkia. Siksi on tärkeää selventää tosiasiat ja viedä epäillyt tuomioistuinten eteen. Tässä mielessä olemme saaneet tietoa siitä, että demokraattisen taas, Kongon demoksen tasavallon yleisen syyttäjän, jota Monusko tukee, pitäisi nyt voida kerätä juridisia todisteita ja valmistella näitä syytteeseen panoja. Ja me pyydämme, että viranomaiset Kongossa tarttuvat asiaan kiireellisesti ja saavat aikaan oikeuden toteutumisen. Suuttumus ei kuitenkaan tässä riitä. Ymmärrän tämän näin ollen meidän täytyy kaikkien pohtia, mihin muihin toimiin täytyy vielä ryhtyä, mukaan lukien YK on turvallisuusneuvon ja monuskon kautta toimiminen. Luonnollisesti tuki uhreille on välitön prioriteetti ja EU on jo sitoutunut tarjoamaan lääkinnällistä apua ja lieventämään ihmisten kärsimystä voin olla samaa mieltä kanssanne siitä, että tuki uhreille, erityisesti terveydenhoito, on yksi suurista painopistekysymyksistä ja haluaisinkin kertoa teille, että EU on näiden toimien eturintamassa EKn ja e- Euroopan kehitysrahaston kautta. Tämän lisäksi annetaan tukea ennaltaehkäisylle, tiedottamiselle ja poliittiselle painostamiselle. Tämä kaikki kuuluu myös EUn toimiin. Nämä toimet tulevat jatkumaan. Arvoisat parlamentin jäsenet, seksuaalinen väkivalta, raiskaus edelleenkin on yleistä Kongossa. Yli 15 000 tapausta on raportoitu vuodelta 2009 YK mukaan. 15 tuhatta raiskausta. Siksi on tärkeää tarttua ydinsyihin vakavan ongelman takana ja varmistaa, että Kongon oikeusjärjestelmä ei ole rajoittunut sattumavaraiseen toimintaan. Perussyythän tunnetaan. Ne löytyvät näissä loputtomissa konflikteissa itäisillä alueilla Kongon tasavallassa ja johtuu, tämä johtuu myös siitä, että oikeus, oikeusvaltioperiaatteen toi, periaate ei toimi. Erityisen merkittävää on se, että seksuaalisen väkivallan yleisyys sekä heijastelee että pidentää ja jatkaa naisten alistettua asemaa kaikkialla maassa. Tähän liittyy myös erittäin kielteisiä seuraamuksia, jotka koskevat lapsia myös tulevia syntyviä lapsia, joihin Rouva de Keiser viittasi. Jotta tätä tilannetta voitaisiin parantaa, on tärkeää jatkossakin jatkaa sotilaista ja ei-sotilaista toimintaa kapinallisia vastaan. Tässä mielessä on tärkeää muistaa, että tämän tyyppinen konflikti varsin useissa tapauksissa, johon liittyy tällaisia ryhmittymiä ilman varsinaista poliittista ohjelmaa, jossa on myös mukana rikollisia naapurimaista. Niin tällaisen kysymyksen on vaikea tarttua lyhyellä aikavälillä korjata sitä on kuitenkin yhä kiireisempää ryhtyä turvallisuusalan toimiin. Jatkuvat huonot olosuhteet oikeuslaitoksessa, armeijassa, puolustusvoimissa vielä heikentävät tilannetta Kongossa. Tämän takia EU kehottaa Kongon viranomaisia uudelleen antamaan prioriteetin tällä haasteelle. Jos ei pystytä edistymään huomattavasti puolustus, poliisi ja oikeussektorilla heikentää saavutusten kestävyyttä, jota on saatu taloudellisen ja sosiaalisessa kysymyksessä muun muassa. Nyt vaalien aikana näihin kysymyksiin tarttuminen pitäisi kuulua kaikille poliittisille puolueille ja niiden ohjelmaan, koska kerran koko maan tulevaisuus on pelissä. EU jo nyt antaa tukea turvallisuussektorin uudistamiselle – ja yhteisen ulko- ja turvallisuuspoliittisen toiminnan kautta ja antaa myös kahdenkeskistä apua jäsenvaltiotasolla. Näissä toimissa kiinnitetään erityistä huomiota siihen, että täytyy taistella seksuaalista väkivaltaa vastaan ja esimerkiksi Europol on ottanut käyttöön erityisen asiantuntijaryhmän, joka on perehtynyt Gooman tilanteeseen, mitä tulee sukupuoliseen väkivaltaan. Tukea tarvitaan myös uhreista pitää jatkaa. EU on valmis tekemään enemmän, jos yhteinen pohja edistyksellä löydetään jäsenvaltioiden ja Kongon kesken. Kuitenkin tämä on sellainen alue, jossa perimmäinen vastuu aina on Kongon itsensä käsissä ja missä maan hallituksen pitää osoittaa todellista johtajuutta ja päättäväisyyttä. Kiitoksia puhemies. Kiitoksia komissaari. Minulla on kuusi päätöslauselman esitystä ja äh, tämä keskustelu päättyy. Ja sitten äänestys on iltapäivällä, kun kaikki keskustelut on käyty loppuun. Seuraava keskustelu koskee Indonesia ja hyökkäyksiä vähemmistöjä vastaan. Aloitaan. Äh, äh,